κυρία Πρόεδρος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συνεδρίαση επαναλαμβάνει. Istunto alkaa. Jatkamme Euroopan parlamentin istuntoa ja EPP-ryhmän ja sosiaalidemokraattien ryhmän taholta olen saanut pyyntöjä valiokuntien sekä parlamenttivälisten valtuuskuntien nimityksistä. Nämä listat toimitetaan pöytäkirjoihin. Jos kukaan ei vastusta näitä, niin nämä nimitykset vahvistetaan. Me jatkamme esityslistan käsittelyä ja esityslistalla meillä on ensimmäisenä tänä iltana suullinen kysymys komissiolle. Aiheena on ajantasalle saatettujen iloyleissopimusten ratifiointi ja täytäntöönpano. Joten me aloitamme keskustelun ja ensimmäisenä puheenvuoron saavat kysymyksen esittäjät näistä ensimmäisenä Serkas kolme minuuttia señora presidenta. Buenas noches, colegas. Kiitoksia puhemies. Hyvää iltaa kollegot ja hyvää iltaa kollegan äh, komission edustajat. Tiedämme kaikki, että talouden globalisaatio, kansainvälinen finanssikriisi ja tulevaisuuden haasteet e, edellyttävät globaaleja vastauksia. Nyt